Eight. Lots Arvon kollegat, istutukaa, olkaa hyvä. Kuten te tiedätte, meillä on nyt yhteinen talousasianvaliokunnan ja TAX kolmosen kokous. Haluan myöskin vasta valittua TAX kolme erityisvaliokunnan puheenjohtajaa Peter Jacekia. Komission Piera Moskovitsi, tervetuloa myöskin teille. Te vastaatte talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista komission puolella. Näitä asioita on täällä tänään käsittelyssä meidän kanssamme. Tämä on erittäin hyvän aikaan tuleva keskustelu. tämä on oikein aikainen koska komission jäsen Moskovic esitteli viime viikolla, kuten kaikki tiedämme, pitkään odotun ehdotuksen, joka liittyy digitaali- talouden oikeudenmukaiseen verotukseen. Tietystikin, tietystikään teitä yllätä se, että tämä teidän ajatuksenne on herättänyt paljon huomiota kummassakin valiokunnassamme. Hiljattain me äänestimme ja hyväksyimme CC ja CCCTB että Ja juuri digitaalinen läsnäolo on käsite, jonka komissio on lanseenarot. Nyt olemme lähettämässä näkemyksissämme, kun ajatellaan tämän paketin jatkoa. Komissio esitti, esitteli myöskin lyhyemmän aikavälin oikaisun tai korjaustoimen, joka liittyy siihen, että liikevaihdosta 3 prosenttia otettaisiin lähtökohdaksi. Tämä on erittäin tärkeä toimenpide. Olemme aina sanoneet, että meidän kannaltamme katsottuna parempi ratkaisu olisi se, että voittoa verotettaisiin CCCTB säännösten mukaisesti digitaalisen läsnäolon perusteella – Tämä on ollut selkeänä parlamentin mielessä, mutta nyt lyhyellä aikavälillä on pyritty tähän väliaikaiseen ratkaisuun, mikä tämä saataisiin hyväksyttyä. Tämä olisi askel oikeaan suuntaan. Henkilökohtaisesti pidän hyvänä tätä koko pakettia. Ja tietystikin komission jäsen Moskovitsi on myöskin esitellyt yhteensä kuusi muuta lainsäädäntöehdotusta, uudistetaan Euroopan unionin alv-järjestelmää, jotta mennään kohti lopullista arvonlisäverojärjestelmää. ALV-toimitussuunnitelman mukaisesti. Nyt on saatu aikaan edistystä jo kahden ehdotuksen osan suhteen. Esittelijämme ovat odottaneet työnsä myöskin muiden osien suhteen. Tietystikin vielä odottelemme lopu, loppuja puuttuvia elementtejä, nimittäin ehdotusta, joka liittyy lopulliseen ALV-järjestelmään – olisi hienoa kuulla, mikä tilanne tällä hetkellä valitsee näiden ehdotusten suhteen neuvoston puolellakin. Kuten näette, olemme valmiita nopeasti tekemään työmme, lainsäädäntötyömme. Ja nyt pidemmittä puhetta annan puheenvuoron toiselle puheenjohtajalle edustaja Jacekille. Kiitos puheenjohtaja. Huomenta Roberto ja tervetuloa komission jäsenelle. Uskon, että teidän sy- vierailunne täällä tänään on symbolinen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun vasta perustettu TAX 3 valiokunta kokoontuu. Teidän palvelunne ja te olette esitellyt lukuisia merkittäviä aloitteita, jotka liittyvät asioihin, jotka meidät tekin kiinnostavat. Samanaikaisesti meillä on yhteiskokous talousasian valiokunnan kanssa. Tämä on merkittävä seikka, ei pelkästään siksi, että monet Ekon valiokunnan jäsenet ovat myöskin TAX 3 jäseniä, vaan myös siksi, että Ekon valiokunta on tehnyt työtä aloitteiden pohjalta, joilla pyritään yhteisansainteena vaikuttamaan Euroopan unionin lainsäädäntöön tällä alalla. Toivon mukaan yhteistyö tuli jatkumaan niin kuin edellisenkin, edellistenkin valiokuntien TAX 1 ja PANAN yhteydessä. Meidän toimeksiantomme on sellainen, että meidän täytyy myöskin seurata kehitystä silloin, kun on kyse haitallisista verotoimenpiteistä, veroetuuksista, joita on annettu yrityksille, veronkierto ja verovilppi. Nämä kaikki ovat meidän toimenkuvamme kuuluvia asioita. Myöskin hiljattain ensimmäistä kertaa esititte myöskin huomattavasti liittyvät aggressiivisen verosuunnittelun maakohtaisissa äh, kertomuksissa Euroopan talouden ohjauksen yhteydessä. Nämä ensimmäistä kertaa otettiin huomioon. Meitä kiinnostaa kuulla tästä enemmän tietystikin. Tietystikin haluamme tietää, tullaanko tähän puuttua myöskin seuraavissa samankohtaisissa suosituksissa aggressiivisen verosuunnittelun. Erityishuomiomme kiinnittyy myös kehitys, kehitykseen, jota on tapahtunut neuvoston listan osalta, joka liittyy yhteistyöhaluttomiin lainkäyttöalueisiin, etenkin kun on kyse koko prosessin avoimuudesta neuvoston puolella. Tämä kiinnostaa meitä suuresti. Ja vielä lopuksi uskon, että meidät kiinnostaa myöskin kuulla hiljattaisesta rikkomusmenettelystä, johon komissio on ryhtynyt jäsenvaltioita vastaan sen jälkeen, kun paratiisin paperit olivat paljastuneet. Kyse on ALV-direktiivin transpositiosta siirtämässä kansainvälisen lainsäädäntöön. Ennen kodan puheenvuoron teille komission jäsen, voin selittää teille, kuinka me etenemme tässä kokouksessa. Sen jälkeen, kun komission edustaja Komission jäsen on pitänyt alustuspuheenvuoronsa korkeintaan 10-15 minuuttia, ronkomissaari. Tämän jälkeen meillä on aikaa kysymyksiä ja vastauksia varten. Tällä kertaa, koska olemme hieman aikataulusta jäljessä, toimimme niin, että vain neljä minuuttia on aikaa yhtä kysymystä ja vastausta varten yhteensä, joten pitäytykää alle yhden minuutin kysymyksiin, jotta komission jäsen sitten saa riittävästi aikaa myöskin vastauksia varten. Mikäli aika on vielä tästä neljästä minuutista jäljellä, teillä on oikeus tietystikin esittää lisäkysymys. Ensimmäisen kysymyskierroksella kukin poliittinen ryhmä saa yhden kysymysvuoron ja tämän jälkeen sitten odotetaan deontin järjestelmää joka määrittää kysymysten esittäjien järjestyksen poliittisten ryhmien kesken. Mikäli aikaa vielä jää, lisää kysymyksiä on mahdollista vielä esittää menettelysemän puhujalistaa, kun hän pyytää puheenvuoroa. Sen kun komission pitää alustuspuheenvuoronsa, annan puheenvuoron takaisin Robertolle, Ekon valikunnan puheenjohtajalle. komission jäsen, olkaa hyvä. Merci, euh, messieurs les... Kiitos, arvoisat puheenjohtajat, hyvät jäsenet. Minulla on ilo osallistua tähän ensimmäiseen näkemysten vaihtoon äh, taksevaliokunnan äh, jäsenten ja Ekon valiokunnan jäsenten kanssa. Haluan onnitella herra Jesekia hänen valinnastaan tämän äh, erityisvaliokunnan puheenjohtajaksi. Haluan todeta, että olen käytettävissänne ja yksikköni on käytettävissänne, jotta tulevina kuukausina työnne helpottuisi. Teen yhteistyötä valiokuntanne kanssa aivan niin kuin olen tehnyt yhteistyötä myös sen edeltäjien kanssa hyvässä hengessä. Meillä on yhteiset tavoitteet työssämme. On aivan oleellisen tärkeää, että parlamentin poliittinen paine on jatkossakin vallitseva, jotta tarvittavat uudistukset hyväksytään ja viimeinkin voidaan päättää että mm, sellaiset verokäytännöt, jotka ovat haitallisia. Ja päästään tästä salailun kulttuurista. Täytyy mainita myös ne raukkamaiset murhat, kun journalisteja on murhattu viime aikoina, silloin kun he ovat paljastaneet verovilpitapauksia. Ehdottamani uudistukset, jotka te hyväksytte, ovat entistä tärkeämpiä, tarpeellisimpia. Miksi näin? Yritykset niitä itse vaativat, jotta ne voisivat kasvaa rajattomassa ympäristössä ilman hallinnollista taakkaa ja näin voisivat hyötyä myös sisämarkkinoista. Ja toisena syynä Euroopan unionin tulee pysyä kilpailukykyisenä kansainvälisesti, jotta se voi houkutella yrityksiä. Kun puhumme yhdellä äänellä, näin Euroopan unioni voi olla vaikuttamassa myös tämän vuosituhannen verotussääntöihin kansainvälisesti. Tästä puhuin myös G20 jokunen päivä sitten. On aivan tär- ehdottoman tärkeää vastata myös kansalaisten odotuksiin niin, että voimme tarjota vastauksen populisteille, jotka kyseenalaistavat Euroopan rakentamisen. Euroopan on osoitettava, että me haluamme todella muutosta aikaiseksi. Ja konsensus on aivan oleellista talouden kannalta ja yhteiskunnan kannalta. On lukuisia syitä sille, miksi me tarvitsemme yhteisen strategian Euroopan unionissa. Olemme tehneet ehdotuksen CCCTBstä jokunen viikko sitten. Jäsenvaltiot eivät halua kuitenkaan luopua verotussuvereniteetistaan. Tämä on periaatteellinen kysymys, mutta on kuitenkin totta se, että kun Eurooppa vaalii verotuksellista suvereeniuttaan, niin sen täytyy toteuttaa sitä kollektiivisesti. Liian yksilölliset lähestymistavat johtavat siihen, että kaikki kansalaiset, pk-yritykset ja kansalliset budjetit häviävät. Näin on siis tämänhetkinen tilanne. Ainoina voittajina tästä tilanteesta selviävät monikansalliset yritykset, jotka edelleenkin maksavat entistä vähemmän veroja, kun kansalaiset joutuvat todella ponnistelemaan. Sanon tämän todella painokkaasti. Maillamme on sama taloudellinen kohtalo. Näin ollen emme voi ajatella, että verotuksessa toteutettaisiin polkumyyntiä. Tämä komission viimeisen, viimeisen vuoden aikana äh, haluan edistää tätä yhteistä strategiaa ja tarvitsen tähän teidän tukeanne. Minulla on kaksi prioriteettia. Ensinnäkin täytyy vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että täytyy helpottaa rakenneuudistusten äh, hyväksyntää. Näistähän neuvostossa edelleenkin keskustellaan. Täytyy käyttää myös muita kuin lainsäädäntövälineitä hyödyksi, jotta pääsisimme verotuskäytännöissä koordinointiin kansainvälisesti ja Euroopassa. Aivan erityisesti ajattelen tässä äh, luetteloamme äh, veroparatiiseista neuvostossa ja myös äh, ohjausjaksoa, mm, jota käsittelemme hetken kuluttua. Viimeisten neljän vuoden aikana olemme yhdessä saaneet aikaiseksi valtavasti lainsäädännöllistä työtä, jolla taistelemme veron kierto ja verovilppiä vastaan. Vuosi toisensa jälkeen olemme voineet kuroa aukkokohtia umpeen, jotta äh, yritykset eivät voi enää äh, pakoilla tässä velvollisuuksiaan. 13. maaliskuuta teimme pakolliseksi äh, sen, että ilmoitetaan kaikenlaiset veronkiertoon pyrkivät rakennelmat viranomaisille. Näin olemme saaneet tämän tekstin hyväksytyksi ainoastaan yhdeksässä kuukaudessa. Eli kun todella tahtoa löytyy, niin silloin nopeasti pääsemme eteenpäin. Edelleenkin neuvottelupöydässä on uudistushankkeita ja tarvitaan todella tahtoa, että asioissa pääsemme eteenpäin. Me puhumme CCCTVstä ja digitaalisesta toimipaikasta. Tämän lisäksi tarvitsemme lopullisen ALV-järjestelmän, joka on moderni ja tehokas EU:ssa. Kyse on digitaalisen alan äh, verotuksesta. Tehän tiedätte, että pitkään on odotettu ehdotusta ja sitä on jo kommentoitukin. Te tunnette ehdotukset, joita viime viikolla on tehty. Näin ollen voin esittää vain lyhyen yhteenvedon ehdotuksesta. Olemme halunneet huomioida äh, toisaalta tasapainon veronmaksajien ja toisaalta julkisen rahoituksen kestävyyden välillä. Kun ajatellaan veroastetta digitaalisen alan yrityksissä, niin se on noin 9,5 prosenttia, ja tavalliset yritykset, perinteiset yritykset maksavat noin 23,2 prosenttia. Tätä, tämä ei ole kestävä ratkaisu. Näin ollen olen ehdottanut sitä, että yritysvero ratkaisuja päivitettäisiin, uusittaisiin. Ja nyt meillä on CCCTB-ehdotus, jossa huomioidaan myös digitaalinen toimipaikka. Eli aivan niin kuin pysyviä toimipaikkoja verotettaisiin myös digitaalista toimipaikkaa. Tämä perustuu siihen, että on fyysinen läsnäolo digitaalisesti e, ikään kuin verotettavissa. Olen ehdottanut myös tilapäistä veroa siihen saakka, kunnes olemme saaneet kattavan ratkaisun yritysverotukseen. Näin haluan, että e, verotusjärjestelmä ei Euroopassa sirpaloituisi. Me emme voi hyväksyä sitä, että tästä tulee tilkkutäkki, emmekä toimi, toimi kollektiivisesti Tähän järjestelmään, äh, kun arvoa luodaan, totta kai myös käyttäjät äh, osallistuvat. Äh, sellaiset toimijat, jotka haluavat tehdä rahaa käyttäjien tiedoilla, esimerkiksi Google ja Facebook on tässä huomioitu, ja välittäjänä toimivat toimijat, esimerkiksi Uber ja Airbnb myös huomioidaan. Ja tämän veron kautta saisimme ainakin 5 miljardia euroa verotuloja näin alkuun. Toinen rakenteellinen uudistus, jota me tarvitsemme, jossa tarvitsemme parlamentin tukea, on lopullisen ALV-järjestelmän käyttöönotto. Tilapäinen järjestely on ollut käytössä 25 vuotta. Eli emme ole saaneet äh, pysyvää ratkaisua, mutta nyt tämä tilapäinen järjestely on jo tiensä päässä. Se ei enää toimi yritykset eivät voi hyötyä sisämarkkinoista ja tämä järjestelmä on myös sellainen, että se helpottaa rajat ylittäviä petoksia. Jopa 50 miljardin euron arvosta on tapahtunut karusellipetoksia. Aivan niin kuin puheenjohtaja Jesek totesi, tarvitsemme vielä tähän täydentäviä ehdotuksia ja siihen tarvitaan parlamentin tukea, jotta nämä lainsäädäntöhankkeet, jotka ovat aivan välttämättömiä, saadaan valmiiksi. Yli 150 miljardia euroa ALV-tuloja jää saamatta joka vuosi. Tätä emme voi hyväksyä. CCCTB on kaikkien uudistusten keskiössä. Me tarvitsemme tämän vuosituhannen yritysverotusjärjestelmää. Jos pääsemme näissä pilareissa hyvin eteenpäin, niin uskon, että tämän, tämä mandaatti on sitten ollut hyödyllinen sekä komission näkökulmasta että parlamentin näkökulmasta, ja tämä auttaa luonnollisesti myös kansalaisiamme. No sitten muut kuin lainsäädäntötoimet. Meidän yhteinen taistelumme verovilppiä verokiertoa vasten ei pääty äh, mandaatin loppuun. Päinvastoin käytämme kaikki välineet, myös muut kuin lainsäädäntövälineet, jotta saamme hyvää verohallintoa. Komissio on perussopimusten vartija ja olen lähettänyt kuun alussa Maltaan, Kyprokseen ja Kreikkaan perintäkirjeitä. Äh, siellä on äh, toimittu ALV-asioissa äh, väärin ja tämän paratiisipaperit nostivat esille. Nyt huomioimme myös taksevaliokunnassa siis ALV-petokset. Komissiolla on klassisia valtuuksia. Tämän lisäksi olemme myös innovoineet. Olemme laatineet eh, listan veroparatiiseista ja neuvosto hyväksyi tämän listan joulukuussa. Olemme saaneet nyt liikettä aikaiseksi jäsenvaltioissa. Eh, ensimmäistä kertaa unionin historiassa tämä lista on laadittu. 71 oikeudenkäyttöaluetta on nyt Euroopan tutkassa, yhdeksän mustalla listalla ja 62 on nyt sitoutunut uudistamaan äh, verojärjestelmää. Ne ovat harmaalla listalla. Olen todella ponnistellut tähän suuntaan. 31 oikeudenkäyttöaluetta on sallinut sen, että niiden sitoumuskirje julkaistaan. 29 kirjettä on julkaistu neuvostossa, viisi on pyytänyt lisää aikaa, neljä on kieltäytynyt julkaisusta ja loput eivät ole vielä vastanneet. Kaiken tämän tulee toteutua avoimesti. Kyse on uskottavuudesta tämän prosessin osalta. Listan tarkoitus on heijastella suhteitamme kumppanien kanssa unionin ulkopuolella, toteuttaa kunnianhimoisia uusia uudistuksia, jotta verotusjärjestelmä Euroopassa olisi oikeudenmukaisempi. Ei pidä olla naivi. Totean aivan selkeästi tässäkin yhteydessä, tiedän, että joskus käydään ikävää sananvaihtoa esimerkiksi komission tiettyjen jäsenvaltioiden välillä. Ei ole veroparatiiseja unionin sisällä kansainvälisen määritelmän mukaisesti, mutta on esimerkiksi aggressiivisen verosuunnittelun käytäntöjä, jotka on nostettu esille hiljan tehdyssä tutkimuksessa. Olen kuullut tiettyjen jäsenvaltioiden kommentteja, jotka osoittavat, että hyvin nopeasti halutaan korjata tilanne. Luonnollisesti komissio on valmis käymään vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa ohjausjakson yhteydessä ja suositusten kautta. Ja olemme valmiita tukemaan jäsenvaltioita niiden uudistustyössä, jotka ovat aivan välttämättömiä. Emme voi olla siis itsetyytyväisiä, emme voi myöskään absurdisti tuomita omia jäsenvaltioitamme. Meidän tulee toimia niin, että tarvittavat muutokset toteutetaan ja näin lainsäädäntökäytäntöjä voidaan muuttaa silloin, kun ne eivät ole eettisten sääntöjen tasalla – Niitähän me yhdessä puolustamme. Olen saanut rajallisesti puheaikaa. Haluan kunnioittaa puheaikaa nyt menemällä johtopäätöksiin. Me emme voi edistää talouksiemme lähentymistä yhtäältä ja toisaalta toteuttaa verokilpailua aivan armotta. Ei tässä olisi järkeä. Verodumppaus ei johda meitä yhdessä yhtään mihinkään, vaan me tarvitsemme todellista verotuksen lähentymistä Euroopassa. Se ei tule valmiiksi ennen kuin olemme hyväksyneet CCCTBn ja toisaalta eurooppalaisen ALV-järjestelmän. Kun Parlamentti, Euroopan parlamentti on sitoutunut tähän työhön ja aivan erityisesti eh, takse kolme valiokunta on sitoutunut tähän työhön, niin me voimme ja meidän tulee toteuttaa nämä uudistukset eh, loppuun saakka tämän mandaatin aikana. Euroopan parlamentti hyväksyy kantansa näistä aiheista vielä ennen valikauden loppua. Voitte luottaa komission tukeen tässä työssä. Omalta osaltani olen entistä päättäväisempi ja todella ponnistelen tässä taistelussa ja mielelläni vastaan kysymyksiinne. Aina kun tulen parlamentin eh, vieraaksi, olen tyytyväisenä voinut todeta, että luonnollisesti näkemyseroja, nuansseja on, poliittisia eroavuuksia, institutionaalisiakin eroja on, mutta olemme kuitenkin samalla puolella historiaa tässä kysymyksessä. Meillä on samanlainen tahtotila saada asiat liikahtamaan eteenpäin. Ja joskus täytyy myös jäsenvaltioita hieman äh, töniä eteenpäin. Tämä on meidän yhteinen tehtävämme ja olen valmis tekemään työtä teidän kanssanne mandaatin loppuun saakka. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Varankomission jäsen Moskovitsi. Me olemme sitoutuneita tekemään työtä nopeasti uuden paketin yhteydessä. Tarkoituksemme on todellakin äänestää ehdotuksista vielä ennen parlamentin toimikauden päättymistä, jotta me voimme myötävaikuttaa näiden toimien eteenpäin viemiseen ja siihen, että ne tullaan hyväksymään. Nyt voimme aloittaa keskustelun. Ensimmäinen puhuja neljän minuutin slotin. Yhteydessä on Anan Lamassur. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä komission jäsen. Me, meille teidän puheenvuoronne oli hyvin tärkeä. Kiinnittämiseen huomiota erityisesti teidän tekemissä ehdotuksissa, joita viime viikolla teitä täsmensitte hyvin, että pitkän aikavälin ratkaisu, siis tällainen vakava mielinen ratkaisu, on se, että verotetaan digitaalista taloutta ihan niin kuin muutakin taloudellista toimintaa yhteisön, yhteisöveron kautta. Näin määritellään pysyvä digitaalinen toimipaikka. Tämän otitte kokonaisuudessaan parlamentin hyväksymän ehdotuksen. Nyt haluaisin kertoa kuitenkin yhdestä huolenaiheesta ja sitä kysymyksen. Tämä CCCTV on tässä tärkein kysymys puolitoista vuoden ajan tätä nyt on, te olette käsitelleet. Neuvosto ei ole koskaan puuttunut siihen ministeritasolla. Kuitenkin siellä on hallinnollinen työryhmä. Tietojen mukaan, joita olemme saaneet, tämä työryhmä tekee vain pikkaisen työtä ja huonosti. Siis tässä on tutkittu nyt puolitoista vuoden aikana vaikka ensimmäisestä tekstistä, CCTVstä ja jotkut jäsenvaltiot eivät sanoneet yhtään mitään, koska suhtautuvat vastentahtoisesti ja vihamielisesti. Sitten jäsenvaltiot, jotka eivät sano mitään, koska odottavat tietääkseen, eteneekö tämä hanke vai ei. Sitten kolmas luokka jäsenvaltioita, mukaan lukee meidän maamme Ranska, se pelaa tällaista peliä, artikla, artikalta tutkii hyvässä yhteistyössä Saksan kanssa, mutta Ranska valvoo joka ikistä säädöstä ja haluaa tyhjentää sisältöä eri säädöksistä niin, että ei jää mitään jäljelle oikeastaan sisällöstä enää. Joten siksi kysyisinkin ja ilmaisin huoleni, oletteko te sitä mieltä, niin kuin me, että CCCTV on tärkeämpää kuin nämä väliaikaiset ratkaisut. Miten voimme taata sen, että kaksi ehdotusta, lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisut kulkevat yhtä aikaa samaan tahtiin ja että jäsenvaltiot ministeritasolla, poliittisella tasolla, huippukokouksessa ottavat vakavissaan tämän pitkän aikavälin ratkaisun ja antavat tarvittavan ohjeistuksen virkamie- virkamieskunnalleen. Kiitos. Usein jaan teidän diagnoosinne, herra Lamasur. Nyt haluan sanoa tässä yhteydessä, että todellakin minun silmissäni, ja on ihan normaali, että media on kiinnittänyt aivan erityistä huomiota kolmen prosentin taks, veroon, väliaikaiseen veroon, se on ihan looginen juttu. Tämä on kaikkein spekt- spektakkelimaisin juttu ja sillä saadaan lyhyellä aikavälillä tuottoja, mutta todellinen rakenteellinen uudistus, joka tulee vaikuttamaan historiaan, on tämä yhteinen yhdistetty yhteisövero pohja ja digitaalisen talouden osuus kuuluu juuri tähän yhteyteen. Ja ennen kaikkea tarvitaan, juridis, täytyy reagoida juridisesti vieläkin enemmän näihin äh, vuotoihin, kassavuotoihin, joita olemme voineet todeta, kun kaikkein suurimmat digitaaliyritykset no, tavallaan varastavat julkishallintovaroja. Tässä tämän haluan sanoa parlamentille tänään. Ja pitää toimia siis kahdella rintamalla. Ja jaan suurin piirtein samat tiedot, joita teilläkin on neuvoston työstä. Voidaanko sanoa, onko toimittu vähän ja huonosti, niin minä olen aina kuitenkin hiukan optimistinen. Arvon edustajat, tehän tiedätte, että näin usein sitten ajattelen. Tätä tarkoittaa myös sitä, että asia kuitenkin etenee, mutta, etenee, mutta kiistatta tulen nyt pitämään kiirtä toivottavasti joidenkin jäsenvaltioiden tuella, jotta nopeutetaan näitä töitä mutta ei pidä erehtyä. On kyse sitten lyhytaikaisesta verotuksesta tai yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta, niin aika, joka meillä on jäljellä, on lyhyt. Ja Bulgarian ja Itävallan puheenjohtajavaltiot joutuvat yhdessä käsittelemään näitä kahta asiaa yhdessä, ja voitte luottaa tässä minun. Nyt kun meidän ehdotuksemme on tehty, tulen vauhdittamaan näitä kahta puheenjohtajavaltiota. Minun täytyy sanoa, että nämä maat ovat aika hyvin suuntautuneita ja valmiita viemään asiaa eteenpäin ministeritasolla? We will see. No, se jää nähtäväksi. Jeppe Kuufuud, seuraavana, olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia paljon herra Moskovitsi. Minäkin haluaisin sanoa, että TAX 3 valiokunta ilomielin tekee yhteistyötä teidän kanssanne, kun saatamme loppuun taistelun avoimuuden puolesta ja reilujen Verotusääntöjen puolesta Euroopassa maailmallisesti avoimuudesta yksi kysymys. Tämä liittyy maakohtaiseen raportointiin. Voitteko kertoa asiasta enemmän? Tämä asia siis saada hoidettua päätökseen mahdollisimman pian. Mieleltä kuulisin, mitä komissio tekee tässä suhteessa. Sitten yhteistyö yhteistyöhaluttomat alueet. Tämä on erittäin tärkeä asia, joka komissio mainitsi. Komissio se mainitsi. Avoimuus tietystikin on asia, jonka puolesta taistelemme. Mekin haluamme kriteerit nähdä. Haluamme, että kriteerit ovat listalla listalle saattamiseksi ovat objektiiviset, joita käytetään muuallakin maailmassa. Mitä komissio tekee tämän varmistamiseksi? Ja vielä lopuksi te itse mainitsitte tutkimuksen, joka hiljattain julkaistiin. Tämä koskee maakohtaisia raportteja verotuskriteereiden osalta ja aggressiivisen verosuunnittelun osalta. Yhdeksän jäsenvaltiota tämän raportin mukaan harjoittaa tällaista aggressiivista verosuunnittelua. Te puhuitte myöskin siitä, että että muutakin kuin lainsäädäntöä voidaan ottaa välineiden joukkoon. Onko tarpeellista kuitenkin ottaa käyttöön lainsäädäntöä, jota aggressiivisesti ja verokäytännöstä päästä hirveästi yhdeksi jäsenvaltiossa. Ja tähän liittyy kysymys, onko komissio ajatusta siitä, kuinka voitaisiin uudistaa ja tehdä avoimemmaksi yritysverotuksen sääntötyöryhmän työ monissa tapauksissa tämä työryhmä on epäonnistunut, kun se on pyrkinyt tekemään tehokasta työtä. Kiitos herra Kuford. Minä olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Olen aivan yhtä sitoutunut kuin tekin avoimuuden lisäämiseen. Avoimuus on kaikkein tärkein muutoksia eteenpäin vievä voima. Me olemme yhdessä taistelleet tämän puolesta viime vuosina. Sitten julkiset maakohtaiset raportit. Neuvosto ei ole vielä vahvistanut tätä asiaa poliittisella tasolla. Ensinnäkin määräenemmistöpäätökset haluttiin varmistaa ja osittain ollut erimielisyyttä oikeudellisesta perustasta ja ollut eri näkemyksiä myöskin neuvoston oikeudellisen yksikön puolella asiasta. Voitte olla varmoja siitä, että minä pidän tämän tärkeänä tätä koko asiaa. Uskon, että jälleen kerran komissio ja parlamentti yhdessä voivat painostaa jäsenvaltioita, jotta ne eivät unohda tätä asiaa, koska me, kuten tiedätte, haluamme julkiset maakohtaiset raportit. Entä sitten EUn listan avoimuuskysymys? Ensinnäkin huomio tähän, kuten te tiedätte, kyse ei ole komission laatimasta luettelosta, vaan jäsenvaltioiden luettelosta on kyse. Minä aion hyvin voimakkaasti neuvoston puolella peräkuuluttaa avoimuutta. Siksi olen kannustanut siihen, että sitoumukset tehtiin maiden suhteen, jotka ovat niin sanotulla harmalla listalla. Nämä täytyisi julkistaa, nämä tiedot. Tämä on ensimmäinen vastaus. Näitä on 31 tämmöinen mikään pikkujuttu. Meidän täytyy painostaa sen puolesta, että luotosta tehdään täysin avoin. Meidän täytyy tehdä työtä myöskin seuraamusten suhteen. Komission julkaisut suuntaviivat, mitä tulee budjettiin ja toimielinten rooliin, mutta jäsenvaltioiden täytyy myöskin tehdä sama. Mitä tulee sitten käytännössääntö työryhmään? sen rooliin. Me teemme yhteistyötä sen kanssa, jotta voimme vahvistaa komission roolia tässä työssä. Tulemme uudelleen raportoimaan tietysti, kun tämä tehtävä on saatettu loppuun. Ja vielä lopuksi, kyllä, mikäli otamme esiin aggressiivisen verosuunnittelun, tämä tarkoittaa sitä, että näiden maiden täytyy mukauttaa lainsäädäntöään. Ja tätä varten vuoropuhelu, johon viittasin, pitäisi saada liikkeelle. Pirko Ruonen Lerner. Ruonen Lerner. Kiitos herra puheenjohtaja ja kiitos komissaari Moskovitsille veroesityksestä, joka on herättänyt harvinaisen voimakasta kritiikkiä yritysmaailman puolella kotimaassani Suomessa, mutta myös monissa muissa Euroopan maissa. On väitetty, että esitys vaarantaa kansainvälisen verotuksen yhteisesti sovitut periaatteet Liikevaihdon verottaminen johtaa myös tappiollisen liiketoiminnan verottamiseen ja nostaa yritysten veroasteita merkittävästi. Digitaalisen kiinteän toimipaikan muodostuminen tarkoittaa, että arvon katsotaan muodostuvan entistä enemmän markkinoiden sijainnin perusteella Monet suomalaisyritykset tekevät merkittävän osan tutkimus- ja kehitystoiminnastaan Suomessa, mutta asiakkaat ja markkinat sijaitsevat pääosin Suomen ulkopuolella. Esitetyt muutokset tarkoittaisivat kansainvälisten yritysten veropohjan siirtymistä Suomesta isoihin ja väkirikkaisiin valtioihin. Olen yrittänyt aktiivisesti etsiä positiivisia arvioita tämän veroesityksenne puolesta, mutta toistaiseksi en ole sellaisia löytänyt, joten voisin uskoa, että veronkierron estämiseen esitetty lääkkeenne on tällä kertaa vahvaa ja vaikuttavaa. Mielestäni lääke saa toki olla vahvaa, mutta ei kuitenkaan tappavaa. Kysynkin, miten vastaatte näihin huoliin, joita lukuisat suomalaiset yritysten edunvalvojat ovat kovaäänisesti esittäneet viime päivinä? Kiitos. Merci madame la députée. Je dirais d'abord que... Kiitos arvoisa jäsen. Ensinnäkin totean, että me työstämme näitä verotuskysymyksiä kansainvälisessä puitteistossa ja olen sitä mieltä, että paras vastaus on sellainen, joka toteutuu maailmanlaajuisesti. Silloin kun kyse on maailmanlaajuisista ongelmista, me teemme OECDssä kovasti työtä. Komissio on läsnä myös siinä työssä, jota tehdään G20. Meillä on erityispiirteitä. Me olemme Euroopan unioni, meillä on sisämarkkinat ja tässä kontekstissa, aivan niin kuin totesin, katson, että verokilpailu meidän keskuudessamme ja tällainen sirpaloitunut lähestymistapa on hajottava, tuhoava lähestymistapa. Luonnollisesti tulee perehtyä maakohtaisiin vaikutuksiin, alakohtaisiin vaikutuksiin. Tätä työtä tehdään, kun ehdotuksia CCCTBstä viimeistellään. Katson, että tulee kuunnella sitä, mitä parlamentti enemmistönä ilmaisee kantanaan. Kyse on uudistuksen kollektiivisesta työstämisestä. Näin pääsemme yhteiseen lähestymistapaan, jolla taistelemme veronkiertoa ja verokilppiä vastaan. Ja tarvitsemme sellaista verotusta, joka on kannustavampaa investointien osalta, innovoinnin osalta. Sitähän myös yritykset odottavat, konsernit osoittavat, ne haluavat modernisoitua ja tarvitsemme kilpailukykyä. Näin ollen CCCTB on sekä tehokkuuden että oikeudenmukaisuuden suuntainen uudistus. Ja me teemme työtämme myönteisessä kollektiivisessa hengessä. Liv Virnik. Edustaja Virnik. Kiitos puheenjohtaja. Minulla lukuisia kysymyksiä komission jäsenelle CCCTVstä. Ensinnäkin, uskotteko te, että EU kykenee vastaamaan haasteeseen muilla mantereilla, kun on kyse verouudistuksista? mitä kustannuksia uskotte tulevan Yhdysvaltain verojärjestelystä EU:ssa? Voidaanko tähän reagoida CCCTVn kautta. Entä sitten väliaikaiset toimet? Katsotteko te, että on suuri riski, että katsotaan niiden olevan syrjiviä ja niiden kohdistuvan pelkästään tietyn tyyppisiin yrityksiin? Kuinka te pystytte välttämään siltä, että verot eivät koiru suoraan kuluttajamaan ja kuinka taistellaan kaksinkertaisesta verotusta vastaan ja kuinka te olette varmistaa, että yritykset, joilla ei ole fyysistä toimipaikkaa alueella, myöskin maksavat veronsa. Ja sitten yritysverouudistuksesta. Kun yritysverouudistusta tehdään, tarvitaan, tarvitaan käyttäjätietoa. Esimerkiksi käyttäjien olinpaikka täytyy tietää ja myöskin se, missä arvo muodostetaan. Saatteko tietoa kaikisesta käyttäjästä, kun otetaan huomioon yksityisen suojaa koskeva lainsäädännön kannalta yleinen tietosuoja-asetus? Entä sitten nämä kynnysarvot? Kuinka nämä kynnysarvot on määritelty, erityisestikin kun on kyse kolmannesta kriteeristä 3000 bisneskontaktia. Miksi valitsitte tämän luvun, ettekä mitään prosenttilukua? Ja mitä kynnykseen muutenkin tulee? Kuinka tulette varmistamaan, että pienemmät jäsenvaltiot eivät joudu tässä epäsuotuisaan asemaan? Kiitoksia. Tarvitsen kyllä enemmän kuin kaksi minuuttia, mikäli haluan vastata yhteisiä kaikki sen kysymyksen vasta 15 sekunnissa. Ja mitä tulee Amerikan verouudistukseen, niin tässä on ongelmana juuri VTOn sääntöihin yhteissopivuus ja BEPS-säännökset. Eli soittaminen, kaikki soittaminen yhteen on tässä ongelmana. Ja mitä tulee puolestaan syrjivään luonteeseen toimissamme, tilanne ei todellakaan ole tällainen, koska ei tällä ole mitään tekemistä kaupallisen puolen kanssa, eikä kyse mistään koostotoimista, joka kohdistuisi tiettyihin yrityksiin. Täytyy varmistaa, että suuret digitaalialan yritykset maksavat veronsa sen suhteen, kuinka paljon arvoa, missä arvoa syntyy ja niiden voittojen mukaan. Tässä pyritään välttämään myöskin kaksinkertaista verotusta. ja yritysveropuolella tehdään juuri näin myöskin. Ja mitä fyysinen, fyysisen toimipaikkaan tulee taikka digitaalisen läsnäolon, tässä on harjoitettu sellaista filosofiaa, että tällä hetkellä verotus perustuu fyysisen olon. Esimerkiksi mikä tehdas tai työntekijät ovat tietyssä paikassa, niin sillä verotetaan, mutta tämä ei päde digitaalialan yrityksiin. Tästä syystä ehdotimme tiettyjä kriteereitä esimerkiksi sopimusten lukumäärä tai asiakkaiden lukumäärä on otettu pohjaksi. Tämä on erittäin suuri työsarka, joka meillä edessämme, kun me määrittelemme tämän digitaalisen läsnäolon. Ja mitä yrityksiin tulee, johon te, johon te viittasitte, ne ovat suuria tiedonkeräjiä itse. Ja verotuksessahan aina yksi verollisen ilmoituksesta. Ja kun halutaan avoimuutta tietojen osalta, joita yritykset käyttävät hyväkseen, niin yritykset voivat nämä tiedot toimittaa. Ja mitä tulee näihin kynnyksiin tai kattoihin. Digitaalinen läsnäolo, kun on kyseessä, olemme ottaneet sellaisen lähtökohdan, että voimme määritellä yritykset ja niiden verotuksen ilmaisella tavalla 150 miljoonaa liikevaihtoa on ollut OECDn lähtökohtana. Ja yrityksen liikevaihto uuden alue, mikä otettaisiin huomioon, niin tässä juuri päädytään tähän. Sven Giegold. Sven Giegold seuraavana. Commissioner... Komissaari, tervetuloa jälleen kokoukseemme. Ensin haluaisin kiittää siitä, mitä olette tehneet aggressiivisen verosuunnittelun kohdalla talouden ohjausjakson yhteydessä ja olette tehneet näitä maakohtaisia tutkimuksia. Tämä on hyvin tervetullutta. Olen varma, että tämä ei ollut helppoa kertoa seitsemälle jäsenvaltiolle, että niiden täytyy muuttua ja huomata, että yhdeksän jäsenvaltiota käyttää aggressiivista verosuunnittelua yritysverotuksessa. Olisin kiinnostunut tietämään, voitteko jo sanoa jotakin, saammeko toukokuussa maakohtaisia suosituksia koskien näitä kyseisiä maita, jotta ne muuttaisivat toimintatapojaan. Lisäksi tässä valiokunnassa on uusi nouseva tärkeä kysymys ja haluaisin kiinnittää teidän huomionne tähän. Me olemme puhuneet paljon aggressiivisesta verokilpailusta yritysverotuksen alalla, mutta mitä näemme nyt syntyvän sisämarkkinoilla? Yhä enemmän kilpailua kilpaillaan rikkaiden henkilöiden asuinpaikasta. On tällä sääntöjä tehty yhdessä, yhdessä kuningaskunnassa, Maltalla, Italiassa, Kyproksella. Italia ei verota ollenkaan ulkoisia varakkaita henkilöitä, jotka muuttavat Italiaan. Olemme nähneet, että Portugalissa annetaan kymmenen vuoden verohelpotuksia, verovapautuksia. Yhä enemmän jäsenvaltioita kilpailee näistä varakkaista, rikkaista henkilöistä. Tämä on ihan yhtä epätervettä verokilpailua, komissaari. Voitte voitteko te sitoutua siihen, että autatte meitä ja äh, osoitatte tai valaisette tätä, siis selvitätte tätä asiaa tarkemmin. Meidän pitää kohdentaa toiminta myös EU-kansalaisiin kuin muihinkin. Olisi hyvä, jos teidän yksikkönne voisi auttaa meitä saamaan yleiskuvan näistä erilaisista erityisedusta, joilla kohdentaa toiminta rikkaisiin henkilöihin. Toivottavasti eurooppalaisena demokraattina ja henkilönä, joka ei ole koskaan peitellyt sitä, että on sosialisti niin kuin te, niin ehkä teitä kiinnostaisi myös tämä erityisen laatuinen verokilpailu, verokilpailun muoto. Kiitoksia herra Gigold. Minä voin vahvistaa teille, että joidenkin ministereiden reaktio seitsemässä jäsenvaltiossa, jotka mainitaan maakohtaisessa raportissamme, diplomaattisesti sanoen tämä keskustelu oli aika eloisaa ja minun reaktioni, heidän reaktionsa oli myös eloisa, koska olen sitä mieltä, että heidän pitäisi tunnustaa se seikka, että me koskaan emme hyökkää heitä kohtaan veroparatiiseina – niin kuin kansalaisjärjestöt, koska meillä on tiukat määritelmät asiasta, mutta kuitenkaan ei ole mitään järkeä siinä, että ne kieltävät tämän. Tässä on ongelma ja että ongelma pitää hoitaa. Tämä on kyllä niille tarpeeksi, tässä on niille tarpeeksi syytä säätää lakeja ja parantaa tilannetta. Joten en voi kertoa teille otetaanko tämä mukaan maakohtaisiin suosituksiin maaraportissaan käsittelevät äh, erilaisia haasteita niiden määritelmiä. Me toivomme hyvää keskustelua jäsenvaltioiden kanssa uudistuksista, joita tarvitaan. Joskus toimitaan ihan hyvässä vuoropuhelun hengessä, joidenkin kanssa vielä ollaan, äh, kielletään tosiasiat ja meidän sitten tietysti ryhtyä tarvittaviin toimiin sitten, kun siirrytään näihin maakohtaiseen suosituksiin. Sitten muussa puheenvuoron ei vain sosiaalisten sosiaalidemokraattina, vaan kansalaisen jolla on tärkeä demokratia, avoimuus, oikeudenmukaisuus, niin tietenkin olen tyytyväinen tämän tyyppisestä hengestä, johon viittasitte. Mutta minun täytyy kuitenkin sanoa, että tämä ei kuulu niinkään, niin, niinkään minun toimivaltuukseni verokomissaarina, jos katsotte esimerkiksi näitä kultaisia viisumiongelmia, niin sanottuja, ne kuuluvat kollegani Jourovan salkkuun, mutta mielelläni teinkin yhteistyötä hänen kanssaan ja niin myös muiden kollegojen kanssa, teidän kanssanne kaikissa näissä kysymyksissä, mutta jälleen, kuten te tiedätte, minun toimivaltuuteni eivät ole nyt niin rajallisia, mutta kuitenkin ne yleensä keskittyvät sääntöihin koskien yrityksiä koskevaa lainsäädäntöä sisämarkkinoilla, mutta tämä oli tietenkin tärkeä kysymys ja se on myös minulle merkittävä. Palaamme tähän kysymykseen. Kiitos. Thank you. Um... Kiitoksia. Seuraava edustaja, edustaja Jö. Voilà, excusez-moi, monsieur. No niin, pahoittelut. Komission jäsen, ensin huomio. Kun otamme huomioon sosiaalisen liikehdinnän ja poliittisen kriisin Euroopassa, niin toteaisin, että kyse ei ole eettisestä keskustelusta, vaan rakenteisiin puuttuvasta keskustelusta. Sitten muutama kysymys. Ensinnäkin tilapäiset järjestelyt. Kansalaisjärjestöjen mukaan tämä kolme prosenttia vastaisi eh, toteutunutta 10 prosentin yritysveroastetta. Te kerroitte ehdotuksesta ja eh, kerroitte, että 9,5 prosenttia olisi veroaste. Yritykset kuitenkin voivat vähentää tämän verovähennyksenä, jotta kaksinkertaista verotusta ei tapahdu. Miten voimme päästä tästä symboliarvosta eteenpäin? Nyt vedotaan siihen, että äh, toimitaan äh, immateriaalisessa ympäristössä ja näin kierretään äh, sääntöjä. Kun kyse on uudesta verotuksesta, niin emme halua, että se koituu sitten veronmaksajien ja yritysten, tavallisten yritysten maksettavaksi. No sitten pitkällä aikavälillä Kyse on perustavanlaatuisesta ongelmasta siitä, että kansainvälisiä verosääntöjä tulee määritellä uudelleen, kun ne vaikuttavat kehittyneisiin ja kehittyviin maihin. 2017 mm, kansalliskokouksessa tästä kysymyksestä on jo hyväksytty lakia, mitä mieltä komissio on Irlanti, Kypros, Malta, Luxemburg, teidän ehdotustenne jälkeen ovat ilmaisseet vastustuksensa. Minkälainen strategia tässä voidaan ottaa käyttöön, jotta ei ajauduta umpikujaan? Jos EU ei nyt vastaa näihin haasteisiin, niin kuka sitten, kun petokset ja veroparatiisit eivät ole meille GUE-ryhmänä vain pieni oikku, vaan kyse on siitä, että rahoitusala on ottanut vallan ja tämä tilanne täytyy muuttaa. Merci madame, je repartirai. Euh. Kiitos. Arvoisa jäsen, lähden liikkeelle viimeisimmästä kommentista. Niin jos katsotte, että rahoitusala on ottanut vallan, niin kyllä sitten täytyy tämä tilanne todella kääntää. Tämä aihe, jos sallitte sanoa, on varmaankin sellainen, joka saa aikaiseksi konsensusta. On tärkeää, että toimimme tältä pohjalta eettiset ja rakenteelliset kysymykset ovat äh, sidoksissa. Eli rakenteellisissa ongelmissa äh, äh, taustalla on myös se, että on toimittu puutteellisen etiikan pohjalta. Ei ole välttämättä pystytty vastaamaan tähän haasteeseen. Meidän tulee voimallisesti siis tarttua tähän ongelmaan. No sitten kommenttinne lyhyestä ja pitkästä aikavälistä. Voin vain toistaa sen, minkä olen aiemminkin sanonut, eli että pyrin aina keskipitkän ja pitkän aikavälin ratkaisuihin ja katson, että CCCTB on paras äh, vaihtoehto, kun pyrimme yritysverotuksessa ratkaisuihin. Katson, että kun kyse on tästä kolmen prosentin väliaikaisesta veroasteesta, täytyy lähteä liikkeelle jostakin pienestä Sen takia me olemme valinneet järkevän, kohtuullisen määrän, mutta kuitenkin merkittävän asteen. Jos ei edes pidä puhua tästä internetjättien verotuksesta, vaan kyse on laajemmastakin kysymyksestä. Eli yksi kolmasosa on eurooppalaisia yrityksiä, loput tulevat muualta maailmasta. Eli kyse on ikään kuin digitaalisen alan, sektorin verottamisesta. Emme me kohdista näitä toimia vain tiettyihin yrityksiin, vaan koko alaan. Me arvioimme, että noin 5 miljardia euroa alu, alkuvaiheessa veroa voitaisiin kantaa ja sitten pian päästäisiin suurempiin lukuihin. 50 prosenttia siitä, mitä Brexit maksaa EUlle. En tiedä, päästäänkö EUssa omiin varoihin, uusiin ratkaisuihin, sehän on mahdollisuus, mutta tämä on kuitenkin huomattava summa. No sitten vastentahtoisuutta. Toki tietyissä maissa sitä voi olla, mutta neuvostossa pitäisi päästä yksimielisyyteen konsensukseen. Neuvoston viimeisin kokous antaa kyllä syytä optimismille, koska ehdotusta tuetaan aika lailla vankalta pohjalta ja näin kenties sitten vielä vastaan hangottelevatkin saadaan mukaan tähän niin, että kuluttaja ei joudu maksamaan, eikä tie, eivätkä tietyt jäsenvaltiot joudu tästä kärsimään esimerkiksi yritysten poissiirtymien takia. Nyt pyydän kollegat, että puhutte mahdollisimman lyhyesti ja ytimekkääksi, koska varapuheenjohtaja Dombrovskis tulee puolelta. David Coburn sitten EFTD-ryhmästä. Olkaa hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja. Ja hyvää huomenta, herra Moskovitsi. Ne, jotka ovat salin ulkopuolella, eivät välttämättä tiedä erästä asiaa, että pelkästään verotus vastaava komissari, mutta myöskin entinen erittäin arvostettu Ranskan valtiovarainministeri. Aiemmin te vastasitte kansallisesta veropolitiikasta maassanne. Nyt valiokunta keskustelee verosta. Olen varma, että voitte kertoa meille omista kokemuksistanne. Miten uskotte Ranskan valtiovarainministerin reagoivan, mikäli kolkin kolmas maa, esimerkiksi Yhdysvallat, pitäisi kiinni siitä, että osa kauppasopimusta olisi se, että Ranskan pitää korottaa veroja ja pitää alistaa veropolitiikkansa kolmansien osapuolten valtaan ja sitten sitten Ranskaa voitaisiin rokottaa, mikä se rikkoo näitä säätämyksiä. Uskon, että hänen vastauksensa oli melkoisen ilmiselvä. Yksikään maa ei voi kerta tästä sopimusta allekirjoittaa, eikä yksikään maa koskaan ole näin tehnyt. Siitä huolimatta EU nyt kuvittelee, että yhdistynyt kuningaskunta suostuu tällaiseen nöyryytykseen. Vahnier kertoi perjantaina että neuvoston suuntaviivien luku 12 tarkoittaa sitä, että tulevien kauppasopimusten yhteydessä täytyy varmistaa, että ei synny mitään kilpailuetua, jota Yhdistön kuningaskunta voisi nauttia leikkaamalla suojelua esimerkiksi, kun on kyse verokysymyksistä ja merkittävät säännöt täytyy mukauttaa EU-sääntöihin ja mekanismit täytyy ottaa käyttöön varmistetaan sääntöjen noudattaminen ja autonominen oikeussuoja toimi mahdollisuus, mikäli yhteinen kuningaskunnan veropolitiikan määrittelisi kolmas osapuoli niin tämä tarkoittaisi sitä, että verotetaan ilman, että on itse oikeus päättää asioistaan. Suttiakin on aletettu tällaisen tyrannien vuoksi. Yrittääkö komissio nyt saada aikaan siviili- tai kansallisrevottomuutta Yhdistyneen kuningaskunnassa, vai pyrkiikö se nyt pakottamaan Yhdistyneen kuningaskunnan yksinkertaisesti asiaan, joka on täysin mahdoton sen kannalta? Ymmärrytä vastaan lyhyesti tämän kysymykseen, joka, joka menee hieman tämän tämänpäiväisen aiheen ulkopuolelle. Tehän tiedät, että Michel Barnier on komission puolella pääneuvottelija, joka neuvottelee 27 jäsenvaltion nimissä ja te muistatte mielinne, mielimme Eurooppa-neuvoston johtopäätökset ystävällismielisen sopimuksen, joka halutaan saada aikaan ystävän kuningaskunnan kanssa. Ja tuo aikarajan lähestyy. Ystävän kuningaskunta on tehnyt päätöksen jättää Euroopan unionin, mutta siitä huolimatta se on edelleenkin eurooppalainen maa. Kukaan ei sen suverenisuuttaan sitä kyseenalaiseksi. Yhteistyö tulee jatkumaan. Tämä me pyrimme Sanoisin vain yksinkertaisesti, että niiden keskusteluiden valossa, jotka olen käynyt oman sarkkuni kuuluvien asioiden osalta, me pyrimme tekemään yhteistyötä hallituksen kanssa. Olemme pyrkineet tähän viimeisten viiden vuoden ajan. Ja tämä, silloin kun olin valtiovarainministerinä ja nyt tämän komissaarina, haluaisin todeta, että YS-kuningaskunta on ollut ainut ensimmäisenä tukemassa BEPS-aloitetta, joka OECDn piirissä syntyi ja suuret Euroopan jäsenvaltiot, neljä muutakin valtiovarainministeriä, ovat ensimmäisten joukossa olleet tukemassa tätä väliaikaista veroa, jota komissio ehdottaa, joten me jatkossakin teemme yhteistyötä brittiystäviemme kanssa huolimatta siitä, miten suhde muodostuu. Uskon, että on erittäin läheisiä jatkossakin. En halua tietysti kuningaskunnasta tulee mikään veroparatiisi. Se on suvereni maa. Se pystyy itse hyväksymään oman politiikkansa muut 27 jäsenvaltiota tulevat tekemään sen kanssa yhteistyötä eurooppalaisena kumppanina. Mario on sitten INF nimissä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mm, keskustelemme veren kierrosta ja suurrikollisuudesta ja erityisesti mafiarikollisuudesta. Drangeta toimii kansainvälisesti, se ostaa ja myy ongelmiin ajautuneita yrityksiä, hotelleja ja niin edelleen. Ja usein se käyttää myös kryptovaluuttoja hyödykseen, tämän Europol on todennut. Reakointi on kuitenkin ollut varsin vaatimatonta tällä alalla. Kun ajatellaan tuhansia toimijoita, jotka ovat luoneet offshore-rakenteita, puhumme miljardeista euroista, jotka ovat täysin valvomattomissa eh, nykyvälineillä ja nykytilanteessa, kun ajatellaan jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin viranomaisia. Haluaisin muistuttaa, että pankit toimivat esimerkiksi veroparatiiseissa ja siirtävät sinne varoja, joita ei voida jäljittää. Tietyt hallitukset muun muassa Italiankin hallitus, on sitten Philip Morris ja muita kansainvälisiä yrityksiä, Microsoft ja muita, ja äh, On tehty siis sopimuksia. Vuonna 2015 Philip Morris Italiassa on laskuttanut 1,3 miljardia euroa. 1,1 miljardia savukkeiden hankintahinta. Eli sitten veroja Sveitsiin Italia on maksettu nolla ja Eurooppa katsoo ikään kuin sivusta, kun verotulot valuvat muualle. Euh, Arvoisa jäsen, on selvää, että jäsen nostamanne aihe on tärkeä, huomattava aihe. Se kuuluu minun salkkuuni, mutta tämän lisäksi myös Julian Kingin, Jourovaan ja Dombrovskisin salkkuihin osittain. On puhuttu niin sanotuista kryptovaluutoista ja niiden valvontamahdollisuuksista myös G20. Siellä pohditaan, miten tämä onnistuisi mahdollisimman tehokkaasti. Asia käsitellään myös OECDssä. myös käteisrahan äh, valvontaa on pohdittava. Nämä aiheet ovat sellaisia, jotka liittyvät todellakin järjestäytyneeseen rikollisuuteen, suurrikollisuuteen. Tässä täytyy käsitellä myös rajat ylittäviä ALV-kysymyksiä. Karusellipetokset jo pelkästään maksavat noin 50 miljardia jäsenvaltioille. Eli me tiedämme, mihin nämä rahat päätyvät. Kyllä, usein tämä rahasumma päätyy järjestäytyneen rikollisuuden piiriin ja myös terroristirahoitukseen. Näitä järkeviä ehdotuksia tulee edistää, jotta pääsisimme näistä karusellipetoksista eroon. Rajat ylittäviä kysymyksiä täytyy käsitellä aivan niin kuin äh, jäsenvaltioiden sisällä toteutettavaa ALV-verotusta. Eli meillä on ehdotus, jonka neuvosto on ottanut käsittelyyn, nimittäin veroparatiisi ehdotus ja tämä musta lista, joka on tehty juuri sen takia, että päästäisiin tästä tilanteesta ulos ja hyväksyttäisiin hyvän hallinnon standardeja. Ne mahdollistaisivat sen, että puututtaisiin näihin jäljitettävyyspuutteisiin. Scusi, presidente, scusi, komissaari. Eh, niin, puheenjohtaja, komission jäsen, pahoittelut. Pahoittelen, mutta niin. Kaikki ryhmät ovat nyt saaneet puheenvuoron. Minulla on neljä puhujaa listalla Dontin järjestelmän mukaisesti, mutta meidän nyt täytyy puhua vain kolmen minuutin ajan kysymyksessä vastauksessa. Edustaja Niedermayer. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa komissaari. Ensinnä digitaalinen, digitaalisen talousverotus onko, oletteko te keskustelleet siitä, miten nähdään se meidän näkemyksemme, näkemyksemme että jotkut isot yritykset saavat voittoa täällä EU-ssa ja pitäisi, niitä pitäisi täällä myös verottaa. Toinen asia, ymmärtääkseni, kun täytäntöönpannon väliaikaista verojärjestelmää tässä tarvittaisiin näiden yritysten yhteistyötä, että saataisiin tietoja jonka poh- niiltä, jonka pohjalta sitten laskettaisiin niiden verotus, kuinka toteutettavissa tämän tyyppinen yhteistyö olisi. Sitten toiseksi Minulla oli samantyyppinen kysymys kuin Alan Lammas Suurilla eh, yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta ja tästä toisesta järjestelmästä, mutta min, kun kuuntelin tätä niin on varsin todennäköistä mielestäni, että Bulgaria ja Itävalta voivat viedä asian käsittelyn loppuun ja saada tuloksia, jos otan huomioon sen, että nämä, nämä eivät ole korkean tason keskusteluita, tai siis te, te, te eivät voi viedä sitä loppuun, koska ei ole näitä korkean tason neuvotteluita ja missä määrin tässä ehkä teidän mielestänne tarvittaisiin vahvistettua yhteistyötä, jotta päästäisiin edes johonkin pisteeseen asiassa? Ensin viitaten siihen, mitä Gualtieri, herra Gualtieri sanoi, minusta paras tapa verottaa näitä yrityksiä on verottaa niiden voittoja. Siksi minä pidän parempana myös tätä pitkän aikavälin ratkaisua, eikä niinkään lyhyen aikavälin ratkaisua tai väliaikaisen ratkaisuja tätä pitää todellakin nähdä vain väliaikaisena järjestelmänä. Sitten toiseksi, mitä tulee näihin tietoihin, dataan. Lähes niin kuin kaikki yritysverot, niin tämäkin on se vero, veroilmoitukseen perustuva vero. Ja te, näitä tietoja siis tarvitaan yrityksiltä. Kaikki yritykset, joita olen tavannut, ovat kertoneet, että aikovat toimia sääntöjen mukaisesti, joten meistä riippuu, meidän pitää määritellä nämä säännöt nyt. Jos säännöt vahtivat, että ne ilmoittavat, yritykset ilmoittavat, minkälaista yhteistoimintaa niillä on EU-käyttäjien kanssa, olen varma, että näin tekevät. Ja me varmistamme sitten taas sen, että näin todellakin tapahtuu. Sitten CCCTVstä haluaisin sitä kaksi kommenttia. Ensinnäkin en koskaan unohda näitä kolmea c en koskaan puhu, puhu kahdesta c En voi hyväksyä kahden, näiden kahden, nämä kaksi askelta pitää nähdä kokonaisuutena, yhteinen, yhdistetty, ne pitää ottaa yhdessä ja niistä pitää yhdessä päättää ja käytän kaiken tarmoni siihen, että näin myös tapahtuu. Sitten toinen asia, olen haluan niin tämä vahvistettu yhteistyö. En nyt ole enää siitä niinkään innostunut viimeisen viiden vuoden aikana nimittäin yritin Ranskan valtiovarainministerin sitten komissaarina yritin saada jäsenvaltiota sopimaan ö, transaktioverosta, mutta näin ei ole ollut kuin vasta nyt joten vahvistetun yhteistyön väylä ei välttämättä ole yhtään tehokkaampi ja yksinkertaisempi kuin sopimus 28 tai huomenna 27 maan kanssa. Siksi minä vetoan jäsenvaltioihin, että hyväksyvät yhteisen yhdistetyn yhteisöveropohjan ennen tämän vuoden loppua. Kiitoksia. Te puhuitte jo ALVstä ja siitä, kuinka tärkeää on tämä vielä teidän toimikauden saada kuntoon. Voitteko hieman täsmentää, missä vaiheessa aiotte ehdottaa lopullista LV-järjestelmää, jotta voidaan taistella petoksia vastaan? Yksi linkki tai jotakin asioita, joilla puuttuu tästä LV-kannasta, on mielenkiintoinen asia. Ja sitten CCCCTV. Uskoakseni tässä on kaksi argumenttia, joita pitäisi kehittää rinta rinnan suhteessa amerikkalaisiin kumppaneihin, jotka pelkäävät, että digitaalialan yrityksiä ja kiistävät, että digitaalialan yrityksiä kohtaa eri tavalla kuin muita, että tässä jokin ongelma. Tietystikin tämä tulee koskemaan digitaalialan yrityksiä, mutta monikansaisten yritysten joukossa on monia, jotka pääsevät kuin koiraväriästä. Ja ajatus siitä, siksi siitä, että CCCTPn kautta voitaisiin tähän puuttua. Amerikan kanssa, miten verokeskustelut sujuvat. Komission puolella ilmiselvästikin äh, ryhtyä tämän uudella tavalla ja keksimään uutta logiikkaa. Ja te ehdotitte toimikautenne aluksi erästä asiaa, joka liittyy rahan pesuun. Ja FISMAPA-osasto pohti asiaa ja sitten tämän jälkeen te ehdotitte, että tätä ei pistäisi teidän sarkkuun tätä asiaa, vaan pikemminkin Rovan Juurevan sarkkuun. Nyt pitäisi kenties nyt uudelleen palata tähän ajatukseen, että tämä rahanpesukin kuuluisi teille tehokkuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi. Kiitos Rova Beres. Kenties voin vastata lyhyesti teidän kolmeen kysymykseen vain. Ensinnäkin voin todeta, että ALV-ehdotus tullaan saattamaan päätökseen toukokuun aikana, koska uskon, että pitää toimia nopeasti. Ja asioita täytyy viedä eteenpäin ripeästi. Ja mitä CCCTBn tulee, voin vain uudelleen sanoa, että ei tästä niinkään pitäisi aloittaa. Tämä tästä ikään kuin filosofin viisasten kivi ja kulmakivi 2000-luvun ajattelussa, kun on kyse vertaista. Tällä tavalla tätä käytetään välinen vero. Uskon, että se on tarpeen, koska tänä päivänä havaitsemme, että ähm, kassassa on merkittävä aukko, koska tämä teollinen sektori jää verottamatta. Komissio tekee tällä hetkellä täysillä töitä. Tämän asian puolesta minusta tuntuu siltä, että mahdollisesti seuraajani tulee esittämään minulle kysymyksen – sitten, ja sitten kun parlamentti ja komissio valitaan uudestaan, niin sitten tähän asiaan täytyy vielä palata. Thank you. Paljon, Mr. Brian Hayes. Once again, uh, Kiitos, tervetuloa vielä kerran komission sen kolme lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin poliittinen kysymys. Totesitte, että puolet yrityksistä, joita tämä digitaalivero koskisi, on yhdysvaltalaisia yrityksiä. Pelkäättekö vastareaktiota Yhdysvaltain hallinnolta? ottaen huomioon, että kyse on protektionistisin hallinto, jota olemme Yhdysvalloissa nähneet. Ja toinen kysymys. OECDssä olette tietoinen niistä raporteista, jotka pyrkivät vuoteen 2020 mennessä konsensusratkaisuun. Ja, ja sitten 2019 saadaan vielä lisää ehdotuksia. Voitaisiinko nopeuttaa tätä digitaaliverotushanketta OECDssä? veroaste on kuitenkin matalampi kuin mitä olettaisimme. Ja tämä pitää korjata. Ja sitten vielä yksi kysymys. Nyt kun on annettu tätä tilapäistä veroa tietyksi ajanjaksoksi, kunnes saamme OECDn tasolla ratkaisun aikaan, te puhuitte kattavasta ratkaisusta, joka olisi tämä CCCTB. Pitää katsoa, minkälaista kannatusta tai vastustusta esiintyy. Kenties kansainvälisellä tasolla voitaisiin pyrkiä nopeuttamaan myös OECDn työtä niin, että löydettäisiin sieltä ratkaisu. Thank you for those, uh... Kiitos näistä kysymyksistä. Ne ovat legitiimejä kysymyksiä, todellakin. Ensin OECD. Arvostan OECDn tekemää työtä ja pari viikkoa sitten tuotettu raportti oli korkealaatuinen. Se osoittaa sen, että ongelma on olemassa, johon on puututtava kansainvälisesti, ja se osoittaa myös sen, että konsensusta asiassa ei ole. Konsensusta täytyisi rakentaa myös vuoden 2020 jälkeen. Meillä ei ole nyt aikaa haskattavana siitä syystä, että nyt jotkut jäsenvaltiot katsovat, että ne itse lähtevät säätämään lakia ja pelkään tällaista tilkkutäkkitilannetta, jotka haittaisivat sisämarkkinoiden toimintaa. Sen takia meidän on päättäväisesti toimittava omalla tahollamme ja toimittava myös nopeasti tilapäisratkaisu määritelmänsä mukaisesti tulisi olla tilapäisratkaisu. Ei vain niin, että jäädään odottamaan CCCTBtä ja kattavaa lähestymistapaa OECDstä, vaan odotellaan myös digitaalisen toimipaikan juridista määritelmää. Jos se toteutuisi CCTBn kautta, niin se olisi paras ratkaisu, mutta toki kansallisestikin voidaan päästä yhteisen perustaan, kun kyse on digitaalisesta taloudesta. Niin kuin tiedätte, olen lähettänyt Steven Mnuchinille kirjeen näistä ehdotuksista ja tapasin hänet myös Buenos Airesissa ja ilmaisin silloin kantamme itse G20-kokouksessa. Vero, jota me ehdotamme, ei ole Yhdysvaltain vastainen vero. Me toimimme tässä itsenäisesti. Olemme työstäneet kysymystä, kysymystä kuukausikaupalla. Tämä ei liity kauppatilanteeseen, kauppakiistaan, joka on haitallinen tilanne. Tämä ei ole siis Yhdysvaltain vastainen vero. Ky- kyse ei ole siitä, että kaikki yhdysvaltalaiset yritykset olisivat tässä mukana, eikä tämä ole myöskään niin sanottu GAFA-yritysten vero sehän on melkomoisen spektakkeliomainen ehdotus. Kyse on paljon isommasta, laajemmasta kysymyksestä, eli noin 180 yrityksestä, jotka tulisivat tämän veron piiriin. Tätä myös edistin, kun keskustelin yhdysvaltalaisten kumppaniemme kanssa ja Washingtonissa IMFn tapaamisessa tapaan siellä Valkoisen talon ja valtavarainministeriön edustajia – yritän siellä hieman liennytellä, tasoittaa tätä ylimääräistä innostusta. Paul Tang. Viimeisenä Paul Tang SND-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi kysymystä, herra Moskovitsi. Pitkälti jaamme samoja näkemyksiä kyllä, mutta se miten esittelitte tänään digitaalisen paketin, jos näin voidaan sanoa, niin te viittasitte netin jättiläisiä, jotka maksavat 9,5 prosenttia vain veroja. Ja Apple komission mukaan muistaakseni ma- maksoi kuitenkin vain 0,5 prosenttia ja Google maksaisi 46 miljoonaa 2016 ja liikevoitto on 2 kaksi miljardia. Ajatteko te jakaa parlamentin kanssa hiukan enemmän tietoa itse luvuista, joita nämä verojättiläiset maksavat tai eivät maksa? Siitä olisi meidän keskustelumme kannalta hyötyä. Toinen kysymys liittyy yrityksen maihin. Eilen oli Alankomaiden parlamentissa, hallitus siellä vieläkin tutkii tätä asiaa. Tarvitse, pitääkö jäsenvaltio yhtiöiden saada tätä digitaalista tuloveroa käyttää näissä omissa maissaan, jos olette sitä mieltä, että tämä on sama ongelma, joka liittyy CCCTV. Mitkä maat, mitkä verohallinnot eivät tee yhteistyötä, jotta saataisiin hyvä kuva, minkälaisia vaikutuksia jäsenvaltiossa itsessään syntyy. Ja tähän liittyen herra Juncker sanoi pu- tärkeässä puheessaan, että aiotte äänest- verota artiklaan 116 enemmistöäänestyksellä. Tätä artiklaahan ei ole käytetty, mutta koska aiotte ottaa sen käyttöön? Merci, Monsieur Tang. Les chiffres. Kiitoksia, herra Tang. Luvut, jotka annoin, ovat keskimääräisiä lukuja, eivät ne kerro jokaisen yrityksen todellisuutta jokaisessa maassa, ja siksi juuri Margaret Vestagerin tekemä työ täydentää hyvin omaa työtäni. Niin minulla on tapana sanoa, että hän valmistelee sen, mitä minä sitten joudun korjaamaan. Hän valmistelee tällä tavalla tulevaa lainsäädäntöä. Hän on identifioinut vikoja, joita sitten halutaan korjata. Me olemme va- valmiita kertomaan näistä luvuista parlamentille, jos meillä on 3 prosentin vero, niin se johtuu siitä, että nämä yritykset, monet niistä eivät maksa ollenkaan tai vain hyvin vähän veroa, joten pitää luoda erityinen vero, jonka kautta ne tosiaankin voivat päästä tasolle, joka on edes jossakin määrin merkittävä. Sitten on totta, että olemme valmiit tekemään työtä parlamentin ja kansallisten hallitusten kanssa. Se on ihan välttämätöntä, jos halutaan parantaa jotakin lainsäädäntöä vero, aggressiivisen verosuunnittelun kohdalta, niin täytyy sanoa, että minulla on ollut ensimmäisiä positiivisia kontakteja uuden Alankomaiden veroministerin kanssa, herran Menosnelin kanssa. Minulla tuli sellainen kuva, että hän on valmis tiettyihin parannuksiin Alanko sitten katsotaan, ovatko nämä reformit riittävän vaiko ei. Mutta ainakaan hänen puoleltaan ei tullut sellaista kuvaa, että hän olisi yhtä sulkeutunut asian suhteen kuin jotkut muut täytyy sanoa tämä suoraan. Ja sitten lopuksi, mitä tulee 116 artiklan puheenjohtaja Juncker sanoi, että komissio tulee tekemään ehdotuksia. En voi nyt alkaa improvisoida mistä päätöksiä, mutta tämä on kyllä meillä mielessä tällä hetkellä. Kiitos. Kiitos paljon arvon komission jäsen. Kiitoksia siitä, että osallistuitte tähän keskusteluun meidän kanssamme. Tämä kokous selkeästi osoitti, että meillä on samat tavoitteet, kun on kyse verotuksesta. Haluamme varmistaa oikeudenmukaisen reilun verotuksen, joka hyödyttää kaikkia kansalaisia. Kiitoksia paljon, arvon komissaari. Kiitoksia ja vielä yksi selvennys. Emme että ottaa puhujia ilman puhujalistaa, koska aikalla oli kesken. Herra Tang oli varsinaisella etukäteen määritellä puhujalistalla. Toiminta se tavalla. Nyt siirrymme seuraavaan asian Minäkin halusin kiittää komission jäsen Moskovitsia ja myöskin onnitella häntä hänen sitoumuksistaan ja ponnisteluistaan. Kuten te sanoitte, me olemme kaikki tässä samassa veneessä samalla linjalla, kun käymme tätä merkittävää taistelua. Meidän täytyy kerta kaikkiaan saada aikaan tuloksia vielä ennen toimikauden päättämistä. Olemme äärisemmin sitoutuneita tähän työhön ja teemme kaikkemme, jotta voimme viedä eteenpäin ja vaikuttaa siihen, että nämä toimet tullaan hyväksymään tämän komission ja parlamentin toimikaudella, koska uskon, että tämä tulee olemaan historiallinen askel eteenpäin ja tarpeellinen askel myös kun kokonaisvaltainen strategia, jota komissio on harjoittanut ja jolla täytyy antaa tunnustusta, saadaan näin loppuun saatettua. Ja vihdoinkin saadaan sellaisia välineitä, joilla voidaan puuttua näihin haasteisiin, jotka liittyvät veronkiertoon ja verovilppiin, jotta monikansalliset yritykset ja varsinkin digitaaliset yritykset harjoittavat. Kyse on oikeudenmukaisuudesta. Tämä on erittäin tärkeä elementti, kun Euroopan, sosiaali, Euroopan sosiaalimalli globaalistuvassa maailmassa halutaan pitää yllä. Olemme erittäin kiitollisia teidän avustanne ja olemme yhdessä päättäväisin mielen käynnistää taistelua ja haluamme sen voittaa.